So, we are going to start our... Aloitamme valiokuntakokouksen. Tervetuloa komission jäsen Kirja Kiides. Meillä on kolme kummaa perunaa esityslistalla tänään. Ne nyt eivät ole mitään painopistealueita, eli koronavirus, syöpä ja pelota pöytään strategia. Eli saatte noin 12 minuuttia alustuspuheenvuoroon. Sen jälkeen sitten koordinaattorit saavat kaksi minuuttia kukin ja sitten muut kysymykset. Ja pitäkää kiinni puheenajoista, koska meillä on paljon kysymyksiä ja olemme jo 10 minuuttia aikataulusta jäljessä. Olkaa hyvä. Good morning. Kiitoksia, oikein hyvää huomenta kaikille. Arvoisat Envi-valiokunnan jäsenet, hyvä puheenjohtaja. Olen nähnyt monet teistä niin usein, niin on melkein helpompi käyttää etunimiä, mutta toivon, että tämä tiivis yhteistyö jatkuu seuraavan viiden vuoden aikana. Haluan kiittää teitä kutsusta, että sain tulla tänään tänne. On todellakin suuri ilo olla täällä ja käydä tätä näkemysten vaihtoa. Niin kuin olen sanonut usean otteen, otteeseen, enkä sano tätä mitenkään kevyin perustein. Näkemysten vaihto äh, ja tiivis yhteistyö Euroopan parlamentin kanssa on hyvin tärkeää. Tiedän, että se on tärkeää, koska me yritämme yhdessä Euroopan parlamenttina ja komissiona saavuttaa asioita. Olen itse ollut usean vuoden ajan Euroopan parlamentin jäsen, joten on tärkeää tehdä hyvää yhteistyötä. Ensinnäkin haluaisin kiittää kaikkia niitä, jotka kunnioittivat meitä läsnäolollaan tuossa käynnistämissä tapahtumassa syöpä, syövän torjunta tapahtumassa ja tässä lähetimme hyvin vahvan viestin Eurooppana. Haluamme todellakin ryhtyä toimenpiteisiin syöpää vastaan se määrä ihmisiä, jotka olivat siellä, mutta myöskin se energia, joka sieltä kumpusi, osoittaa sen, että on poliittista tahtoa ja julkista tukea myöskin olemassa tälle aloitteelle. Ja sitten kolmas tärkeä syy sille, että tämä oli menestyksekäs tapahtuma, oli se, että se osoitti sen, että me otamme kansalaiset ja muut sidosryhmät hyvin vakavasti nyt seuraavien kuukausien aikana. Tämä on strategia, joka on minulle itselleni eh, henkilökohtaisesti hyvin eh, tärkeä, niin kuin monille muillekin tässä huoneessa eri syistä. Nyt käydään vuoropuhelua, kuulemis, prosessi on käynnissä. Te olette osa tätä prosessia ja haluamme kuulla näkemyksenne ja pyytäisinkin, että jaatte tätä tietoa myöskin vaalipiireissänne ja verkostoissanne. Kaikki on tärkeää. Halutaan ikään kuin kaikki saada mukaan tähän strategiaan. Jos tämä ei ole inklusiivista, jos kaikki olivat sitä mieltä, että ovat osa tätä, niin emme sitten tulee onnistumaan. Kukaan, kenelläkään ei ole omistajuutta tähän, vaan kaikilla on omistajuus tähän strategiaan. Joten todellakin toivoisin, että kaikki olisivat mukana. No, mikä tilanne nyt on? Me pyrimme identifioimaan tärkeimmät toimenpiteet, joihin täytyy ryhmiä, kun ajatellaan tätä koko sairautta, diagnoosia, ennaltaehkäisyä, palliatiivista hoitoa, tietoa, tiedonkeruuta, ja tässä tarkastellaan myöskin aiheita, jotka liittyvät selviämiseen, syrjintään, työllistymiseen äh, ajan myötä. Äh, esimerkiksi nuoret, jotka ovat selvinneet syövästä, heillä on nyt uusi haaste sitten aikuisina edessään, ihan kun ajatellaan syrjintää, joten tähänkin täytyy puuttua. Tämä liittyy myöskin muihin EU-prioriteetteihin. Tutkimus, Horisontti Eurooppa kautta, sitten pellolta pöydälle, terveys, kysymykset, nämä kaikki ovat osa salkonia ja liittyvät myöskin tähän syövän torjuntaan. Eli tämä liittyy tällaisen kokonaisvaltaisen lähestymistapaan. Tässä pyritään kokonaisvaltaisesti lähestymään kansalaisia ja todellakin uskon, että Meille annetaan mahdollisuus Euroopan parlamenttina. Te olette tehneet kovasti työtä, olette ottaneet tämän esille yhtenä prioriteetteina. Ja sitten on tämä MEPPien syövän torjuntaryhmä. Siellä on paljon jäseniä. Vuosien aikana tätä asiaa on tuotu paljon esille ja nyt komissiolle on poliittinen prioriteetti työstää tätä. Meillä on ainutlaatuinen mahdollisuus todellakin pyrkiä muuttamaan ikään kuin syövän kasvoja Euroopan laajuisesti. Ja tämä on asia, jonka toivottavasti saavutamme samanaikaisesti. Ja Pascal mainitsikin on, me myöskin työstämme hyvin vahvasti tätä pellolta pöytään strategiaa. Tämä on osa vihreän kehityksen ohjelmaa. Ja tämä on tarkoitus nyt tuoda esille maaliskuun lopussa. Tähän liittyy lainsäädäntö, toimenpiteitä, pyritään elintarvikeketjun kestävyyttä parantamaan. Meidän täytyy mennä kohti neutraalimpaa ja kestävämpää, positiivisempaa elintarvikejärjestelmää, ottaa huomioon ympäristövaikutukset ja myöskin varmistaa se, että elintarviketurvallisuus on korkealla tasolla. Business as usual ei ole tässä vaihtoehtoja. todellakin tarkoitan tätä. Ihmiset eivät voi hyväksyä sitä, mitä tässä on tapahtunut viimeisten vuosien aikana. Meidän täytyy saada aikaiseksi sellainen ympäristö, joka on helposti lähestyttävissä kansalaisille, että saavat myöskin sitä tietoa, mitä he ovat vaatineet, ja heidän pitää myöskin ymmärtää se. Meidän kuitenkin täytyy ottaa huomioon laajemmat palvelut liittyen viljelijöihin ja kalastajiin, elintarvike, tuotanto, valtamerien suojelu ovat tärkeitä. Ketään ei saa jättää jälkeen. Näillä ihmisillä on keskeinen rooli siirtymässä. Meidän täytyy tukea heitä. Strategia koskettaa monia prioriteetteja. Pyritään vähentämään kemiallisia torjunta-aineita, antibiootteja. En nyt mene enemmän yksityiskohtiin. Varmasti kysymyksiä tulee. Paljon erilaisia huolenaiheita ja komissio pyrkii nyt tässä viemään eteenpäin realistisia tavoitteita ja toimenpiteitä. Pyrimme parantamaan kuluttajille, kuluttajien saamaa tietoa esimerkiksi elintarvikemerkintöjen osalta tarkastelemme eri haasteita, jotka liittyvät elintarvikehävikkiin ja Totta kai tässä pellolta pöydälle toimenpiteissä on asioita, jotka liittyvät myöskin eläinten hyvinvointiin. Tämä on prioriteetti, joka minulle itselleni on hyvin merkittävä. No, jotta nyt voidaan tukea tätä siirtymää, YMP ja yhteinen kalastuspolitiikka pyrkivät toimiin ja teemme yhteistyötä teidän kanssanne niin, että saadaan yhteiskunnalle ja ympäristölle ja taloudelle kourin tuntuvia vaikutuksia. Myöskin Envin näkemykset ovat tärkeitä tasapainon löytämiseksi, joten todellakin suhtaudun avoimesti kaikkiin näkemyksiin että tänään. Pyrin vastaamaan mahdollisimman moniin kysymyksiin ja huolenaiheisiin ja olen aina käytettävissänne jotta useampia huolina aiheita voidaan käsitellä. Ja vielä lyhyesti tästä COVID-19-viruksesta, niin sanotusta koronaviruksesta. Tämä on ollut yksi suurista haasteista, johon meidän on täytynyt puuttua varhaisessa vaiheessa. Tilanne muuttuu päivittäin. Kaikki liittyy tähän jatkuvasti alati muuttuvaan tilanteeseen. Minun viestini EUn terveysministereille ylimääräisessä terveysministerien kokouksessa viime torstaina oli se, että tarvitaan yhtenäinen vastaus ja myöskin paljon koordinaatiotyötä jäsenvaltioiden taholta, koska virus ei tunne rajoja. Meidän vastauksemmekaan pitäisi tuntisia, tuntea rajoja. Meidän pitäisi hyvin tiivisti valvoa sitä tapaa, miten jäsenvaltiot tässä toimivat. Jäsenvaltiot vastasivat hyvin ja nyt pyrimme tukemaan jäsenvaltioita niiden valmiudessa ja myöskin rahoituksessa. Olen jo sanonut, että tuemme äh, esimerkiksi äh, suojainten hankkimisessa tätä pyydettiin ja myöskin lääkekysymys äh, EU:ssa on tärkeä. Teemme tiivistä yhteistyötä WHO, WHOn kanssa ja nyt jo rahoitetaan rokotetutkimusta ja tuemme myöskin Kiinaa hätälääke, lääkevarantojen osalta. Olen tavannut jo Kiinan lähettilän täällä Brysselissä ja vastasimme välittömästi. Ja tukimekanismin kautta 18 tonnia lääkinnällisiä välineitä on viety punaiselle ristille Pekingiin. Meidän täytyy todellakin tukea Kiinan toimenpiteitä, jotta tämä virus saadaan rajattua. Tämä on globaali toimi. On tärkeää katsoa, mitä jäsenvaltiot tekevät, kun ajatellaan terveysjärjestelmiä, mutta meidän täytyy myöskin ottaa tässä muut maat huomioon. COVID-19-virus on meille hyvin selkeä esimerkki kumppanuudesta ja sen merkityksestä EUn tasolla. Olen tyytyväinen komission jäsenenä voidessani sanoa, että koordinaation taso tähän mennessä on ollut hyvää, mutta jälleen kerran, koska tilanne on alati muuttuva, meidän täytyy puhua tämänhetkisistä faktoista ja olla hyvin tarkka viikkoja, kun ajatellaan mahdollisia muutoksia seuraavien viikkojen aikana. En tiedä, ylitinkö tässä nyt tuon 12-15 minuutin puheaikani, mutta päätän nyt tähän. Kiitoksia. Um, so we start with the... Kiitoksia. Ensin kansanpuolueesta Liise. Teette enää aikaa sieltä omalta näytöltänne. Eli se näkyy sitten tuolta, kun kaksi minuuttia alkaa lähestyä eli Liise kansanpuolueesta. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen. Paljon kiitoksia teille. Alkuun kiitokset tästä mahtavasta tapahtumasta, joka toteutettiin täysistuntosalissa kaksi viikkoa sitten. Kuten sanoitte, kyllä se oli ponnekas tapahtuma ja toivottavasti tätä voimaa saadaan muutettua toimiksi. Meidän pitää aina pohtia potilaan parasta. Ja prosessin pitää johtaa tuloksiin, eli parempaan syöpähoitoon, hengissä selviytymismahdollisuuksien kasvamiseen, jotta voimme auttaa potilaita, niin se edellyttää myöskin juristien huomioimisen, sillä heidän pitää ilmoittaa, mitä voimme perustamissopimuksen nojalla tehdä ja mitä emme. Ei olisi hyvä, jos loppupeleissä suosituksia lähetetään jäsenvaltiolle vaikka ja kuinka paljon, mutta yhtäkään suositusta ei voida panna täytäntöön. EU voi tehdä paljon enemmän. Se, että jäsenvaltiot vastaavat terveydenhuollosta ja EUlla ei ole siinä osa aika arpaa, se ei pidä paikkaansa. Mehän kielsimme tupakkamainonnan tyystiin, ot- juuri nojautuen sisämarkkinasääntöön, terveysmääräykseen silloin ei vielä ollut, joten pelivaraa on vaikka ja kuinka paljon. Ja mitä tulee syrjimättömyyteen, mitäs voitaisiin tehdä ehkä enemmän kuin ensi vaikutelmaa antaisi ymmärtää. Tilanne pahenee lääkepuutteeseen liittyen. Tuotanto on ollut hankalassa jamassa, joten lääkkeitä ei ole ollut tarvi, riittävässä määrin käytettävissä, joten komissio, komissiota patistelisin varmistamaan, että paneudumme juuri tähän asiaan. Knowledge. <laughs> Kiitoksia. Sitten Jytte. Putting pressure on me. Niin Peter vähän aiheuttaa tässä paineita. Mutta kiitos puheenjohtaja ja kiitoksia komission jäsen, että tulitte paikalle. Ensinnäkin olen iloinen siitä, että olette sitoutunut syövän vastaiseen taisteluun. Ja on tärkeää, että suhtaudumme tähän vakavasti. Ja mitä sanoitte koronaviruksesta on erittäin arvokasta. Ja haluaisin vielä todeta, mitä kaikki muutkin sanovat, eli meidän pitää olla valmistautuneita, meidän pitää jakaa tietoja. On erittäin hyvä se, mitä teette, kun ajatellaan tiedettä Ja sitten meidän pitää olla yhteydessä myös kolmansiin maihin. Eli jatkakaa tätä työtä ja varmistakaa, että terveysministerit ovat valmistautuneita. No sitten palaisin vielä tähän syöpäsuunnitelmaan. Se on arvokas, mutta haluaisin tietää, miten aiotte puuttua syövän syihin. Ajattelen tässä nyt alkoholia, mutta tästä haluaisin vielä kysyä täsmällisemmin. Eli syöpiä on yhä enemmän ja toisaalta olemme yhä enemmän altistuneita erilaisille kemikaaleille ja hormonitoiminnan häiritsijöille. Eli ajatteko tehdä läheistä yhteistyötä ympäristöpääosaston kanssa, varsinkin kun ajatellaan uutta kemikaalistrategiaa tänä kesänä? Eli miten nämä asiat yhdistetään? Ja sitten hormonitoiminnan häiritsijöille sijat ja kemikaalien horisontaalinen näkökulma. Eli pellolta pöytään strategiaa, syöpäsuunnitelma, kemikaalistrategia. Millä tavalla komissio aikoo varmistaa, että hormonitoiminnan häiritsijöihin puututaan horisontaalisesti? Koska tämä on valtava terveysongelma Euroopassa, kun nyt nähdään, että kansalaiset kärsivät näiden häiritsijöiden takia, eli meidän pitää tehdä enemmän. Véronique Trielenoa. Sitten Vinjusta Trielenoa. Kiitoksia, puheenjohtaja. Komission jäsen, kollegoni tavoin, kollegoideni tavoin haluaisin kiittää teitä siitä, että olette käynnistäneet kuulemiset syövästä Euroopan parlamentissa 4. helmikuuta. Olette varmaan nähnyt, kuinka monet meistä ovat aktivoituneet – ja meillähän tämä MEPS Against Cancer, eli haluamme auttaa teitä tässä asiassa. Te puhuitte suurista painopistealueista, ennaltaehkäisy, tutkinto, tutkimus, tietojen jakaminen, saattohoito, kivunlievitys. Eli komission jäsen, haluaisin esittää teille nyt tänään konkreettisia kysymyksiä. Ja tässä kuulemisvaiheessa haluaisin puhua rahasta. Ensinnäkin rahoitus, eli hankalin kysymys. Eli voitko kertoa, mistä lähteistä saadaan rahoitusta syöpäsuunnitelmaan? Tässä valikunnassa äänestettiin siitä, että meidän pitäisi tehdä tarkistus budjettiin, eli mikä on sen tilanne. Ja sitten kun puhutaan monivuotisesta rahoituskehyksestä, mikä on näkemyksenne tästä rahoituksesta? Onko teillä jonkinlaista käsitystä tästä talousarviosta? jotta voidaan miettiä tämän strategian toteuttamista. Ja jos vielä on pari sekuntia aikaa, niin toinen kysymykseni liittyy yhteisiin prioriteetteihin Euroopan tasolla, kun ajatellaan Horisontin 2000 syöpäsuunnitelmaa ja sitten eli tämä Mission Europe, liittyykö se ainoastaan tutkimukseen, ja sitten nämä kaksi aloitetta, toteutetaanko niitä samanaikaisesti ja eh, toteutetaanko niitä päällekkäin. Kiitos. Ja sitten ID-ryhmästä Dreosto. Presidente, gentile komissaria. Kiitoksia puheenjohtaja komission jäsen. Te vahvistitte sen, että meidän täytyy auttaa kuluttajia valitsemaan terveellistä ruokaa ja parantamaan tiedonsaantia. No, me tuomme tietysti tätä, mutta pelkäämme, että tämä johtaa sitten velvoitteisiin, joka varantaa kansallisen tuotannon ja viennin. On hyvin tärkeää, ettei EUn markkinoille tuoda tarvi, tuotteita, joiden tuotemerkinnät eivät vastaa eurooppalaisia, eikä myöskään ole tietoa niiden tieteellisestä arvosta. Ja sitten meillä on tämä Nutriscore-järjestelmä, Euroopassa. Se nyt on aina merkintäjärjestelmä, jota käytetään Euroopassa. Se noudattaa eurooppalaisia sääntöjä, mutta joka tapauksessa meidän täytyy ilmoittaa kuluttajille. Kuluttajien pitää saada tietoa elintarvikkeiden todellisesta sisällöstä. Ja meillä pitää olla johdonmukaisia sääntöjä, jotta pystymme vastaamaan kuluttajien vaatimuksiin. He haluavat saada enemmän tietoa ostamistaan elintarvikkeista, mutta meillä on muitakin suunnitelmia saatavana. Meillä on esimerkiksi tämä ranskalainen järjestelmä, joka on parempi. Ja sitten Nutrient from Battery, jonka Italia esitteli komissiolle. Eli elintarviketiedot eivät tule näitä taholta kuin tähän mennessä, vaan meidän pitää graafisesti neutraalilla tavalla esitellä tuote. Eli näin kuluttajat tietävät, millaisesta tuotteesta on kyse. Ja meidän täytyy jäsenvaltioiden välillä löytää ratkaisu, jota useat voivat tukea. Meidän täytyy katsoa myöskin vaikutusten arviointia ja sitten meillä pitäisi pitää miettiä, pitäisikö nutri merkinnöistä tehdä pakollisia. Ja tällä tavalla voidaan ohjata sitten kuluttajien valintoja. Greens Kiitoksia sitten vihreistä Times. Yeah. Kiitoksia, minä olen. Roadmap on the farm to fork. Äh, tässä eilisessä äh, pellolta pöytään äh, raportissa todettiin, että ei voida pitää globaalia lämpötilaa turvallisella tasolla, paitsi nyt tapahtuu suuri muutos siinä, että miten elintarvikkeita tuotetaan maassa. Olin iloinen lukiessani tätä, mutta en ymmärrä, miten voitte sanoa, että tuleva kynnys rohkaisi siihen, että viljelijät vaikuttaisivat näihin ilmastokysymyksiin ja että tämä pellolta pöytään täydentäisi näitä toimenpiteitä kun ajatellaan tämänhetkistä YMPn uudistusta, niin pelkäpä, että minun täytyy sanoa teille tänne, että tämä on liian optimistista. Myöskin sanamuoto on pitänyt tämän uuden YMPn melko lailla samanlaisena kuin aikaisemmin. Eikä siinä ole niitä muutoksia, mitä kansalaiset ja viljelijät ovat toivoneet. Ja eikä siinä ole näitä tarvittavia muutoksia. Aikaisemmassa YMPssä oli toimenpiteitä rohkaista viljelijöitä vähentää päästöjä ja suojella ympäristöä, mutta päästöt vuonna 2017, matalouspäästöt olivat samalla tasolla kuin vuonna 2005 biologinen monimuotoisuus, veden ja maaperän laatu heikkenevät samanaikaisesti pieniä tiloja katosi hälyttävällä tavalla. Tämä tarkoittaa sitä, että YMP ei toimi, ei viljelylle eikä ympäristön kannalta. Pelolta pöytään ei ole järkevä, jos se on ainoastaan strategia eikä vaikuta seuraavaan YMP. -hän meidän täytyy myöskin tarkastella yhteistä kalastuspolitiikkaa politiikkaa. Me tarvitsemme systemaattisen muutoksen. Pari minuut- sekuntia vielä. pelota pöytään strategian pitäisi olla linjassa vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden kanssa ja miten tämä onnistuu ilman, että YMPtä tarkastellaan ympäristön kannalta. Meillä on nyt suurin budjetti tässä. Miten pitkälle haluatte mennä elintarvikejärjestelmän analysoinnissa, kun pyritte saamaan aikaiseksi tarvittavat muutokset. Kiitos. Uh, for Kiitos sitten ECRstä, Konchincha. Dziękuję panie przewodniczący, szanowna pani komisarz. Zapoznałam się... Kiitoksia herra puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen. Syövän torjuntasuunnitelmaan perehdyin yksityiskohtaisesti ja osallistuin myöskin tähän alkuun mainitsemaan tapahtumaan. Kun syöpää torjutaan, niin siihen liittyy ennaltaehkäisy, hoito, jälkihoito. Nämä ovat johdonmukaisia myöskin suhteessa Puolan lähestymistapaan, joka hyväksyttiin hiljattain. Syövän torjuntasuunnitelmassa puhutaan myöskin avustamisesta, eli keskitytään juuri potilaan tarpeisiin. Hoidon saatavuus, se pitää taata kaikille potilaille riippumatta elinpaikasta. Pyytäisin kuitenkin yksityiskohtaisempaa tietoa, mitä tulee syöpätutkimuskeskukseen. Kyse on tutkimusmenetelmistä, tutkimuksista. Ajatuksena tämä on ihan hyvä ja varmaan se auttaa kansallisia strategioita toteutettaessa, mutta kysyisinkin, että kuinka konkreettisia toimia tässä on kyseessä. Varsinkin jos ajatellaan, että vähemmän vauraissa maissa tutkimusmahdollisuudet ovat rajalliset. Viittaan tässä myöskin ohjelman kolmanteen pilarin, joten kysyisinkin, että aikooko komissio jakaa näitä varoja tasaisesti? Kyse on siis lääkinnällisistä infrastruktuureista ja muista kysymyksistä. Eli mitä tulee lääkkeisiin ja infrastruktuuriin syöpää vastaan taisteltaessa, niin ovatko nämä ikään kuin saman arvoisia samalla tasolla? vain ainoastaan investointivirrat muutetaan ja mitenkäs investointitoimet, kehitetäänkö niitäkin samanaikaisesti? Ja sitten viimeinen kysymykseni. Minkälaisia haasteita jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet, jotka eivät liity rahoitukseen? Uh, sitten vielä Guesta Konjačna. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat, komission jäsen, kiitoksia, että tulitte paikalle. Haluaisin korostaa, että lauantaina on harvinaisten tautien päivä ja tällä viikolla on tähän aiheeseen liittyviä tapahtumia. Ja tämä liittyy siihen, minkä mainitsitte, eli syövän torjuntaan – mutta meillä on potentiaalia myöskin tutkia harvinaisia sairauksia. Eli Euroopan unionin pitäisi olla symboli yhteistyöstä ja siitä, että saisimme aikaan jotain yhdessä. Meillä pitäisi olla lainsäädäntöä. On puhuttu siitä, että autetaan potilaita, mutta voidaanko heitä auttaa sillä tavalla, että hoitoa on vielä nopeammin. Sehän tarkoittaisi, että tämä suunnitelma hyväksytään Euroopan tasolla. Tällä tavalla voimme päästä tilanteeseen, jossa potilaat, joilla on harvinainen sairaus tai syöpä, niin he saavat silloin hoitoa. Ei voida hyväksyä sitä, että tätä hoitoa ei pystytä antamaan Euroopassa. Joskus Saksassa tai Ranskassa on helpompi saada hoitoa kuin Itä-Euroopassa. Eli mitä mieltä olette tästä ja millä tavalla aiotte hyväksyä lainsäädäntöä, joka voisi edesauttaa tässä asiassa? kollegamme haluavat olla mukana tässä prosessissa. Kiitos. So, thank you very much for your Kiitoksia näistä kysymyksistä. Eli siellä nyt oli syöpään liittyviä kysymyksiä, sitten pelolta pöytään strategiaan liittyviä ja muita tulee vielä. Eli kymmenisen minuuttia, olkaa hyvä. Thank you very much for that first... Kiitoksia paljon tästä ensimmäisestä kysymyskierroksesta. En nyt tiedä, voinko niistä tehdä tällaisia paketteja, koska en näe terveyttä tällä tavalla. Näen sen horisontaalisesti. Ei sitä voi nähdä tällaisena pakettina. Ei ö, pelota pöytään voi olla yksi ja syöpä toinen, koska jos se nähdään näin, niin sitten palaamme sellaisiin ongelmiin, joita meillä jo pitkään on ollut. Anyway, I want to... No, minä pyrin nyt ottamaan esille joitakin asioita. En nyt kaikkiin kysymyksiin voi vastata, mutta pyrin kyllä palaamaan niihin. Ensinnäkin puhun tästä yleisestä periaatteesta. Sitä täytyy lähteä liikkeelle. Joku mainitsi aivan oikein yksi jäsenistä mainitsi oikein, että me tarvitsemme kansalaisia ja potilaita strategian ytimessä. No ei siitä nyt ole epäilystäkään. Ei pitäisi olla epäilystä kenellekään teille tai minulle vastaava, asiasta vastaavalle komission jäsenelle. Tämä on prioriteetti. Tätä meidän täytyy työstää. Jos emme lähde liikkeelle sitä hyvästä tahdosta, että kansalaiset ja potilaat ovat sen ytimessä, mitä me teemme, niin emme pääse sitten eteenpäin. Tämä on näinkin yksinkertaista. Ja sitten palaisin siihen, että äh, onko tällaisia potilaskeskuksia. Kyllä äh, minua on syytetty sitä, että minä keskityn liikaa kansalaisiin ja potilaisiin. Ei tämä tule muuttumaan, mutta meidän täytyy toimia tasapainoisesti, jotta tavoitteet voidaan saavuttaa. Peter Liise mainitsi energian kanavoimisen siis sen energian, joka oli silloin läsnä. No kyllä, se tunne, joka minulla oli tuon tapahtuman jälkeen, oli todella energinen ja hyvin myönteinen, mutta seuraavana aamuna heräsin siihen hirveään tunteeseen, ajatellen sitä hirvittävää vastuuta, joka meillä kaikilla on, koska odotukset on nostettu sellaiselle tasolle syövän osalta, että meidän täytyy todellakin onnistua. Me olemme jo lähteneet liikkeelle, emme ole tavanneet ainoastaan sidosryhmiä, vaan myöskin minulla briefataan joka viikko ja kuukauden välein, miten tämä etenee, koska meidän täytyy varmistaa että teemme yhteistyötä. Tarvitaanko tässä nyt juridisia asiantuntijoita? En tiedä, jäsenvaltioissakin tapahtuu paljon hyvää, mutta meidän täytyy katsoa, missä ongelmat ovat ja tästä syystä me tarvitsemme teiltä palautetta. Kiitoksia kommenteista liittyen koronavirukseen ja tähän valmiustasoon olet täysin oikeassa. Ja tästä syystä alusta lähtien ajattelen, että minun täytyy toimia proaktiivisesti. Aina kun olemme joutuneet ilmoittamaan toisesta vahvista tapauksesta EU-tasolla, minä heti käännyin terveysministeriön puoleen sinä että tarvitsevatko jotain, miten, mikä tilanne on. Tässä toimitaan proaktiivisesti. Kyse ei ole siitä, että jälkeenpäin todetaan, että olisimme voineet tehdä paremmin. Totta kai puutteita aina on, mutta ainakin voimme yrittää puuttua haasteisiin silloin, kun ne tulevat. Ja tässä mielessä olen pyrkinyt tässä olemaan yhteydessä kaikkiin terveysministereihin, missä on ollut tällaisia vahvistettuja tapauksia. No sitten puhuitte pellolta pöydälle äh, strategiasta hormonihäiritsijöistä syövä ja syövässä. Näissä strategioissa on kyse siitä, että ne eivät ole erillisiä, koska moni asia pelota pöydälle liittyy myöskin tähän syöpästrategiaan. Meidän täytyy tarkastella ennaltaehkäisyä. Hormonin häiritsijät, ne on iso asia, niin kuin tiedätte. Monet teistä täällä ovat enemmän asiantuntijoita kuin minä, mutta mitä enemmän olen oppinut tästä, niin sitä enemmän minun tulisi vielä oppia lisää. No nyt sitten odotamme toimivuustarkastuksen tuloksia. Meillä on jo lainsäädäntöön liittyen torjunta-aineisiin. Riskinarviointa ei ole helppoa. EFSA on nyt tätä arviointia tekemässä ja meidän täytyy tehdä työtä siten, että voimme arvioida sitä, mitä tapahtuu muiden materiaalien ja substanssien osalta, koska monet huolenaiheet koskettavat myöskin muita pääosastoja, esimerkiksi kosmetiikkalelut ja niin poispäin. Suunnitteilla on ehdotus myöskin tässä pellolta pöytään strategiassa ja olen tietoinen myöskin siitä, että pyrimme tarkastelemaan riskiä liittyen tällaisiin cocktail vaikutuksiin, eli tätä tulemme tarkastelemaan. Monet mainitsivat syöpäsuunnitelman ja rahat tähän liittyen. Veronik, on aivan totta, että tällainen huoli on, koska rahoitusta ei aina ole, mutta tähän on, koska komissio on tehnyt tästä prioriteetin ja kuulitte tämän myöskin puheenjohtaja von der Leyenilta itseltään. Tiedämme, että meillä on rahoitusta horisontin kautta tähän syöpäkysymykseen, tähän missioon ja sopi hyvin tähän syöpäsuunnitelmaan. Me tarvitsemme heidän inputtiaan. Sitten rahoitusta saadaan digitaalia sosiaalirahastosta. E-health, sähköinen terveys on tärkeä. En tiedä kuinka paljon tai miten suuria nämä summat tulevat olemaan, mutta voin kuitenkin kertoa, että koska tämä on prioriteetti komissiossa, niin rahoitusta varmasti allokoidaan myöskin tähän syöpästrategiaan. Sitten esitettiin kysymys Italian kollegalta, joka liittyy merkitsemiseen. Tässä pelolta pöydälle strategiassa. Meidän täytyy tarkastella periaatteita. Ja meidän pitäisi olla huolissamme siitä. Ja periaate on se, että kuluttajilla on oikeus saada selkeää tietoa siitä, että mitä he ostavat kaupan hyllyltä. Joten en voi nyt tässä vaiheessa kertoa teille, että millaisia nämä merkinnät ovat. Me arvioimme nyt näitä eri merkintätapoja, joita käytetään. Meidän täytyy pohtia, että jäsenvaltioissa täytyy työstää harmonisoituja lähestymistapoja, koska niistä saa parempaa tietoa. Tiedän, että tietyt jäsenvaltiot ovat huolissaan tietyistä pakkausmerkinnöistä. Kaikki arvioidaan ja toivottavasti nyt saamme ehdotuksen aikaiseksi tässä pelloilta pöydälle strategiassa. Jätän tämän nyt tähän. YMP, vihreän kehityksen ohjelma, kyllä. Tähän liittyy huolen aiheita, mutta YMPssä täytyy olla kunnianhimoa siinä suhteessa, että mitä vihreän kehityksen ohjelman kautta on ehdotettu. Me tällä hetkellä teemme juuri analyysiä jota Euroopan parlamenttikin on pyytänyt siinä suhteessa, että miten YMPssä voidaan ottaa huomioon niiden kehityksen ohjelman toimenpiteet. Ja minä todellakin aion viedä tätä eteenpäin. Olen terveys- ja elintarviketurvallisuuden komissaari. Tämä liittyy myöskin henkilökohtaisiin uskomuksiini Tämä pelota pöydälle tulee olemaan kunnianhimoinen strategia, ongelmiakin siihen liittyy, mutta minä, minun tavoitteeni on suojella kansalaisia ja pyrin tekemään kaikkeni, jotta sanakaiseksi sen, mitä minulta odotetaan. Tiedän, että parlamentissa tänään on tapahtuma liittyen näihin harvinaisiin sairauksiin. Tämä on hyvä esimerkki siitä, mitä jäsenvaltiot saavat aikaiseksi yhteistyön kautta. Tämä liittyy näihin viiteverkostoihin. Potilaat ovat saaneet asiantuntijatietoa jäsenvaltioiden taholta. Ja tämä on sellainen asia, jota meidän todellakin tulisi tukea. Tämä on esimerkki siitä, mitä me voimme tehdä yhteistyön kautta ja voimme tehdä enemmänkin. Tässä mainit tehtiin myöskin terveysteknologian arviointi. Tiedätte, että on olemassa ongelmia tämän asian eteenpäin viemisessä, koska kaikki sidosryhmät ja jäsenvaltiot eivät sitä tue. Tässä te voitte parlamentin jäseninä auttaa omien jäsenvaltioiden kautta saada tukea tälle. Minä henkilökohtaisesti uskon, että meidän täytyy viedä tätä eteenpäin komission ehdotusta terveysteknologian arviointi on hyvin tärkeä potilaille. Meidän täytyy löytää tapoja viedä sitä eteenpäin. No miten tämä tehdään? Pyrin tätä kahden välisissä keskusteluissa ministereiden kanssa viemään eteenpäin, varsinkin niiden kohdalla, joista tiedän, että heillä on kovasti huolenaiheita. Kun yritämme muuttaa jotakin sellaista, mikä on ollut jumissa niin pitkään, täytyy ymmärtää, mitkä ne huolenaiheet ovat ja katsoa, miten joustavia voimme olla. Ja komissiona me olemme olleet joustavia. Miten me voimme helpottaa tilannetta? Toivottavasti onnistun viemään tätä asiaa eteenpäin. Me odotamme myöskin nyt liittyen tähän Orpo lasten sairauskysymyksiin. Tämä liittyy myöskin lääkeaineisiin ja muihin osioihin strategiassani. Tässä nyt varmasti useampiin kysymyksiin sain vastattua ja voin palata vielä myöhemmin niihin, joihin en. Kiitos. Package, you're right. All the... Niin olet ihan oikeassa. Kaikki nämä aiheet liittyvät toisiinsa. Sitten toinen kierros. Nyt jokainen saa minuutin aikaa. Meillä on paljon kysymyksiä, eli minun täytyy olla nyt tiukkana. Ja jos nyt haluatte puheenvuoro, niin emme, ettekä saa puheenvuoroa, niin älkää syyttäkö meitä, vaan koordinaattorianne, koska te ette saaneet sitten puheaikaa ryhmästänne ennen kokousta. Eli kansanpuolesta Jessica Folfiat. Kiitokset herra puhemies, arvoisa komission jäsen. Jatkankin ruotsia käyttäen. Strategin är att hela livsmedelskedjan... Niin, tämä pellolta pöytään strategia on priorisoitu. Kyse on kestävyydestä. Tämä koskettaa meitä kaikkia. Kyse on antibioottien käytöstä. Se on yksi esimerkki. Ja tiedämme hyvin, että kestää aika pitkään ennen kuin muutoksia lainsäädäntöön saadaan. Joten siksipä kysyisinkin seuraavaa. Mitä tulee tähän pellolta pöytään strategiaan, niin mitä konkreettisia toimia komissio aikoo toteuttaa muun muassa antibioottien käyttöön suhteen? Aiotaanko uutta lääkelainsäädäntöä työstää, jotta myöskin tarkistetaan ennakkoon haitalliset sivuvaikutukset? Aikooko komissio tälläkin saralla tehdä jotain? Thank you. Teräsähdestä Deli. Kiitoksia. Haluaisin kiittää teitä avoimuudestanne keskustella useista kysymyksistä. Eli ensinnäkin syöpäsuunnitelma. Osa suunnitelmasta on se, että meillä on yhteinen terveystietoalue. Ja haluaisin tietää, miten tämä suunnitelma toimisi. Monissa jäsenvaltioissa ei ole mitään kansallista tietokantaa terveysasioista. Usein kyse on alustoista, jotka eivät sovi yhteen, ja kun tällaista yhteistä alustaa ei ole, niin miten meillä voisi olla sitten EU-laajuinen alusta? Ja sitten palaan vielä siihen, millä tavalla komissio ja EU voi varmistaa, että nämä orpolääkkeet myöskin syövän osalta ovat saatavilla kaikissa jäsenvaltioissa. Eli miten potilaat saavat helposti lääkkeitä olin paikastaan riippumatta. Kiitoksia sitten Renewsta Gluck. For being here. Kiitokset arvoisa komission jäsen vierailusta. Jos katsotaan näitä tarttuvitauteja, niin minä lääkärinä voin sanoa, että kaiken, kaiken taustalla on ihminen, Kiinassa on muutaman päivän sisällä rakennettu sairaaloitakin, ja vaikka emme tiedä, tehtiinkö Kiinassa kaikki oikein, niin meidän pitää pohtia tykönämme sitä, että mitenkäs Eurooppa kykenisi hoitamaan näin haastavan tilanteen. Älkää ymmärtäkö minua väärin. On tietenkin tärkeää, että monet asiat terveyteen liittyen ovat kansallisia, mutta silloin kun kysymys on hygieniasta ja lääkkeiden hyväksynnästä, niin silloin tarvitaan EU, eli EDC, e tarvitsee enemmän kompetensseja. Eli jos verrataan yhdysvaltalaisen järjestelmään, niin kyllä meillä tilanne on aika lailla heikko. Ja byrokratian rattaiden ei pitäisi hidastaa lääkkeiden hyväksyntää. Kyllä virastolla pitäisi olla mahdollisuus toteuttaa myöskin kolmannen vaiheen, ykkös- ja kakkosvaiheenkin tutkimuksia, varsinkin silloin kun kipeästi lääkkeitä kaivataan. Mitä olette mieltä näistä kysymyksistä? Mitä aiotte tehdä jatkossa? varsinkin kun kyse on tästä uudesta koronaviruksesta, niin voidaan sanoa, niin kyllä kansanterveydellisesti EU tekee paljon hyvää työtä, mutta parempaakin on vielä varaa. E uh, ja sitten kansanpuolesta jälleen Moserat. apreciada. Kiitoksia komission jäsen. Onnittelut tästä syöpäsuunnitelmasta ja näistä kuulemisista. Ne ovat mielestäni mahdollisuus olla lähempänä sidosryhmiä eurooppalaisia toimielimiä ja potilaita. Ja näin voidaan sitten määritellä kunnolla painopistealueet. Nyt sitten ennaltaehkäisy. Ja tämä suunnitelma sisältää ennaltaehkäisyosan, joka on hyvin merkittävä. Mutta joskus voidaan unohtaa mielenterveys, stressi ja ahdistus. Ne saattavat vaikuttaa moniin tauteihin ja ne voivat sitten myötä vaikuttaa syövän syntymiseen – meidän täytyy hallinnoida stressiä ja psykologista taakkaa. Nämähän vaikuttavat tähän riskialttiuteen. Fyysistä ennaltaehkäisyä on tehty hyvin. Olemme lisänneet terveitä elämäntapoja ja olemme torjuneet tupakointia ja liiallista istumista, mutta nyt meidän täytyy ottaa huomioon myöskin mielenterveys. Eli jos tähän suunnitelmaan otetaan mukaan holistisia otetaanko siihen mukaan holistisia toimia, joilla torjutaan mielenterveysongelmia? Kiitos. Eh, eh, Madame le commissaire, monsieur le président, la... Arvoisa komission jäsen, eh, pellolta pöytään strategia sisältää koko elintarvikeketjun, kun ajatellaan viljelijöitä ja teollisuutta, tässä usein viljelijöitä käytetään hyödyksi. Kun ajatellaan elintarvikeketjua, sen ei pitäisi olla vaaraksi pieniksi, pienille viljelijöille ja teollisuudelle. Usein kuitenkaan heillä he eivät pysty toteuttamaan näitä toimia. Minulla on pari kysymystä teille. Ensinnäkin, miten te voitte taata, että tämä strategia ei vaikuta kielteisesti näihin tiloihin? Miten te voitte taata, että strategia ei aiheuta myöskään ongelmia näissä sopeutustoimissa, eikä vahvista näitä teollisuuden monopoleja? Kiitos. Kiitos sitten SLstä. Kyllä, Sehr geehrte, danke, Herr Vorsitzender, sehr geehrte Frau Kiitoksia, herra puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen. Kuten kuulemistilaisuudessanne totesitte oikeutetusti, niin kansalaiset haluavat tietää, mitä elintarvikkeita he oikein ostavat. Tämä ei liity vain ainoastaan ravintoarvoihin, vaan myöskin alkuperään ja GMO-käyttöön. GMO-vaikutukset ihmisten ja eläinten ja ympäristön terveyteen ei ole vielä selvitetty, varsinkin silloin kun GMO maissia tai soijaa tuodaan, niin tiedämme, miten EU on toimittu. Komissiossa onneksi on lähdetty uudelle uralle ja nyt kysyisinkin, että miten jatkossa komissio huomioi parlamentin kannat. Aiotteko kunnioittaa parlamentin kantaa niin kuin puheenjohtajanne on ilmoittanut ja aiotteko todellakin nyt toimia niin kuin olette luvanneet? And for, uh, green... Sitten vihreistä Petra Sytter. Commissioner, thank you um, for being here komission jäsen, kiitoksia, että olette täällä tässä valiokunnassa. Kiitoksia tästä kunnianhimoisesta syövän torjuntaa ohjelmasta, joka on juuri eh, polkaistu käyntiin. Minulla on kysymys liittyen ennaltaehkäisyyn ja myöskin tähän pelloilta pöytään strategiaan, josta puhuitte. Lupasitte meille, että työstätte sitä, että pyritään vähentämään 50 prosenttia torjunta käyttöä viimeisen kymmen, seuraavan kymmenen vuoden aikana. Tämä on hyvin kunnianhimoinen tavoite, mutta eilen kuulimme monista lehdistä Corporate Observatory Europein kautta, että tässä paljon nyt on painostusta harjoitettu siinä kohtaan, että kun ajatellaan torjunta-aineiden käyttöä, tässä otsikona oli, että takavin auki. Eli pyritään vähentämään torjunta-aineiden käyttöä, ja se on hyvä, mutta miten te taistelette tästä omassa komissiossanne sellaisten voimien kanssa, jotka haluavat kauppasopimuksia solmia suurien yritysten ja maiden kanssa, jotka todellakin haluavat tässä kysymyksessä olla niskan päällä. Kiitos. Thank you. So I think we have enough questions. Kiitos. No tässä varmaan oli riittävästi kysymyksiä toiselle kierrokselle. Ja haluamme ihan konkreettisia vastauksia. Give answers as I can and whether they're... Vastaan sitten, ja onko se sitten riittävän konkreettista, niin se, sen voitte päättää itse. No niin, tässä tuli monia asioita esille. GMOt, komissio on luomassa oikeudellisia puitteita, joista parlamentti ja neuvosto ovat sopineet. Ja komissio on antanut luvan GMOlle ja se pohjautuu EFSAn myönteisille lausunnoille. Ja ne täyttävät GMO-lainsäädännön tavoitteet. Olen valmis keskustelemaan ratkaisuista, jotta GMO hyväksymisjärjestelmä olisi tehokkaampi, mutta toistaiseksi komissio noudattaa tämänhetkistä lainsäädäntöä. Komissio ehdotti muutoksia lainsäädäntöön vuonna 2017, jotta jäsenvaltiot voisivat jättäytyä ulkopuolelle muista kuin turvallisuussyistä, mutta tämä ei ole saanut tukea lainsäätäjiltä. Antibiootit Tämä on suuri kysymys. Ja tämä kuuluu terveysohjelmaan, koska meidän pitää tarkastella sitä horisontaalisesti. Antibioottien käyttö ja väärinkäyttö on merkittävä kysymys. Ja nyt mietimme tavoitteita, mitä voidaan vähentää näitä ongelmia. Ja sitten on uusia eläinlääkkeitä. Uutta lainsäädäntöä on tulossa 2022. Ja tällä tavalla sitten säädellään antibioottien käyttöä eläinten terveydenhuollossa, mutta meidän täytyy miettiä myöskin tätä osana lääkestrategiaa. Eurooppalainen terveystietoalue. No, kukaan täällä varmaan ei ole eri mieltä siitä, että meidän pitää edetä eurooppalaisten tietojen ja digitalisoinnin alalla. Terveystietoihin liittyy haasteita, eli meidän pitää olla hyvin varovaisia. Meillä pitää olla eettiset säännöt ja hallinnointisäännöt ovat tärkeitä. Tarkastelemme tällä hetkellä erinäisiä hankkeita, joilla voidaan varmistaa yhteen toimivuus jäsenvaltioiden välillä, koska kuten sanoitte, jotkut jäsenvaltiot ovat pidemmällä kuin toiset – ja toivon mukaan vuoden loppuun mennessä saamme ehdotuksen. Sitten COVID-19 tuli taas esille. Kun ajatellaan tutkimusta ja yhteistyötä, niin haluaisin sanoa, että sen jälkeen kun tämä epidemia alkoi, hyväksyimme 10 miljoonan erän, joka varataan koronaviruksen tutkimukseen ja rokotteen kehittämiseen. Ja me tuemme tutkimusta tällä alalla. Sitten mielenterveys. Jos kyse on ihmisen, eläimen tai kasvien terveydestä, niin mielenterveys liittyy läheisesti ihmisten sitten terveyteen. Fyysinen ja henkinen terveys liittyvät toisiinsa. Ja näitä asioita tulee korostaa. Ja sitä, miten stressi ja muut ongelmat voivat vaikuttaa ihmisten terveyteen paljon enemmän kuin olimme kuvitelleet. Ja sitten se, että komissio suosisi teollisuutta – No, minä harvoin kommentoin sitä, mitä luen lehdistä. Haluan keskittyä työhöni, mutta voin sanoa, että kauppasopimukset eivät muuta elintarviketurvallisuuden tasoa EU:ssa. Kun tapaamme teollisuuden edustajien niin sekään ei muuta elintarviketurvallisuuden tasoa. Ja aion tehdä työtä suojelekseni ympäristöä ja kuluttajia. Ja miten tavoitteeseen päästään? Kyse ei ole mistään riitelemisestä tai tappelemisesta, vaan siitä, että on vakuuttava ja käyttää tieteellisiä faktoja ja tietää, miten perustelee oman kantansa. Komissio on ollut kunnianhimoinen vihreän kehityksen sopimuksen suhteen ja pelolta pöytään suunnitelman suhteen. Eli nyt ympäristö ja kansanterveys on otettu painopistealueiksi, emmekä tästä varmaan enää ota takapakkia. Ja yksi kommentti vielä, jos sopii. Se nyt ei ole konkreettinen, mutta tärkeää kuitenkin. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä eri aloilla ja komission jäsentenkin ei pidä tehdä työtä hiljaa, vaan meidän pitää tehdä yhteistyötä, jotta voimme ehdottaa strategioita. Tällä tavalla päästään eteenpäin. Ja jos sopii, niin korjaisin yhden asian. Komission jäsen Senchivicius on se, joka vastaa näistä hormonitoiminnan häiritsijöistä. Tämä liittyy pellolta pöytään strategiaan, mutta kemikaalistrategia ja nolla saasteet kuuluvat hänelle ja teen hänen kanssaan läheistä yhteistyötä. Okay, so we move now to the third and last. Nyt sitten kolmas ja viimeinen kyselykierros kansanpuolueesta. Alukovic. Pani komisarz, e, na świecie rocznie dokonuje się... Kiitoksia, arvoisa komission jäsen. Vuosittain Meillä on 450 murhatapausta maailmanlaajuisesti ja nyt on jo olemassa järjestelmä äh, tätä torjua ja nyt sitten kun ajatellaan äh, syöpää, niin maailmanlaajuisesti 10 miljoonaa ihmistä on menehtynyt syöpään. Meillä on kyllä rahoitusta ja organisaatioita. Meidän velvoitteemme on maailmanlaajuisesti saada aikaiseksi todella toimiva järjestelmä syövän torjumiseksi. Me tarvitsemme järjestelmän varhaisvaiheen diagnostiikalle, hoidolle. Me tarvitsemme nykyaikaista terapiaa, joka on kaikkien käytettävissä. Meidän kansalaisemme ovat tästä kiinnostuneita, eivätkä tule antamaan sitä muuten meille anteeksi. Itse olen lääkäri, onkologian erikoisalani. Ja kolmannes meistä täällä salissa tulee menehtymään syöpään. I don't know if I have to thank you for... <laughs> En tiedä, pitäisikö nyt kiittää tästä puheenvuorosta. Hmm. Eli ECRstä Herman Tertsch. Estimada komissaria. Kiitoksia. Komission jäsen, pian julkistetaan tämä pelotapöytään strategia. Komissio haluaa vähentää tuholaisaineiden käyttöä, lisätä eläinten hyvinvointia ja asettaa uusia rajoituksia viljelijöille. Mutta maanviljelyalalla on hyvin erilaisia ja kiireellisiä odotuksia. Siellä ollaan hyvin turhautuneita kaikkialla Euroopassa – Erityisesti Espanjassa tällä hetkellä Extremadurassa ollaan nyt sotajalalla ja ihan täydellä syyllä. Jos talouden toiminta ei ole kestävää, niin sitten koko strategia on kuollut jo ennen syntymäänsä. Meidän pitää kuunnella viljelijöiden tarpeita yhtä tarkkaan kuin ideologeja ja fundamentalisteja. Ja haluaisin tietää, miten tämä uusi strategia yhdistetään kauppapolitiikkaan, jotta voidaan välttää se, ettei EU tule maataloustuotteita, jotka on tuotettu tavalla, joka on kielletty EU:ssa. Kiitos. SNG Biljana Bolzan. Kiitos teidän SNDstä, Bolzan. Thank you. Thank you, madam. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Kollegamme on onkologian asiantuntija. Minä taas tiedän urheilupuolesta enemmän, joten syövävastaisessa taistelussa liikunta tekee hyvää. Sanoisin sen verran, että epäterveelliset eläintavat, jos mikä on yksi syypää sairauksiin ja kansa ikään kuin sairastelee yhä enemmän. Tämä näkyy vuosi vuodelta, joten me tarvitsemme todellakin uudenlaista strategiaa ihmisenkin pelastamiseksi. Tilanne muuttuu nopeasti ja Nutri-Score-järjestelmä on mielestäni toimiva. Ja näin kuluttajat voivat tehdä valistuneita päätöksiä helposti. Nutri-Score-järjestelmää käytetään, suositellaan kuudessa jäsenvaltiossa ja ne edustavat 220 miljoonaa kansalaista, eli yli puolta EU-kansalaisista. Tämä on kansalaisten hyväksymä järjestelmä, ja nyt kysyisinkin, että mitäs jatkossa on tulossa? Eli milloinkas riffit, arviointi tähän aiheeseen liittyen on tulossa? Kiitos Terviiniosta vedelleen. Kiitoksia paljon komission jäsen siitä avoimuudesta, jota osoititte meitä ja parlamenttia kohta. Mainitsitte lyhyesti, että kun ajatellaan tätä pellolta pöytään kehystä, niin joihinkin eläinten hyvinvointiin liittyviin toimenpiteisiin ryhdytään myöskin tässä päätöslausumassa liittyen vihreän kehityksen ohjelmaan. Siellä puhuttiin tästä myöskin eh, eläinten hyvinvointistrategiasta ja myöskin eh, eläimiin liittyvä kehyslainsäädäntö. Näihin mikään ryhmä ei puuttunut. Eh, suuri enemmistö tuki näitä toimenpiteitä. Viime vaalikaudella tehtiin hyviä toimenpiteitä liittyen myöskin eläinlääketieteellisen lainsäädäntöön, mutta täytyy myöskin varmistaa, että toimenpano toimii ja suurta vastustusta tulee sellaisilta mailta, jotka vastustivat jo silloin. No sitten toiseksi syövästä, kun katsotaan esimerkiksi Ruotsia ja Norjaa, niin tässä meillä on tällainen tuote, joka on kielletty muualla. Eli tässä nyt puhutaan, tai mietitään tätä harmonisointia myöskin tässä kysymyksessä. Kiitos tämän kansanpuolista Natalia Kolestran. Kiitoksia. Palaisin vielä lääkkeiden puutteeseen Euroopassa. Hyvin suuri osa lääkkeistä valmistetaan Aasiassa ja nyt koronaviruksesta johtuen tarve on lisääntynyt. Eli millä tavalla voitaisiin välttää lääkepula Euroopassa? Tämä koskee myöskin lääkennällisiä laitteita ja esimerkiksi suoja naamioita ja kasvoja ja niistäkin suuri osa tulee Kiinasta. Ja sitten läpinäkyvyys ja harmonisointi Euroopassa, kun ajatellaan lääkkeitä eri jäsenvaltioissa. Kaikkien kansalaisten on saatava hoitoa Euroopassa. Meidän pitää varmistaa läpinäkyvyys hoitojen saatavuuden suhteen. Eli milloin voimme odottaa tietojärjestelmää, jolla voidaan välittää tietoa esimerkiksi lääkkeiden hinnoista, saatavuudesta ja muista hyödyllisistä asioista jäsenvaltioissa. Gui, Nicolas. Kiitos sitten kuestaa Wallace. Um, Paljon kiitoksia. Lihan ja maitotuotteiden liikatuotantoa ei mainita viimeisimmässä tutkimuksessa. Mutta jos tähän halutaan puuttua, niin se vaikuttaisi huomattavasti nykytilanteeseen, koska varsinkin kun huomioidaan, että jatkuvasti puhutaan kestävästä lähestymistavasta. Pellolta pöytään strategian liittyen väitettiin, että tämä saattaa johtaa biologisen monimuotoisuuden vähenemiseen ja maaseudun väestön vähenemiseen. Tämä kuulostaa aika lailla ristiriitaiselta. Ja nyt kysyisinkin teiltä, että pitäisikö meidän ottaa käyttöön kestävät raja-arvot karjalle, joka johtaisi tuotantotukien leikkaamisen. Pitäisikö meidän tällä tavalla puuttua tähän liikatuotantoon ja oletteko sitä mieltä, että meillä on teolliseen tuotantoon liittyviä ongelmia? Kiitoksia. Kiitoksia sitten Iidestä. Kiitoksia komission jäsen. Haluaisin kiittää teitä hyvästä työstä. Mekin olemme huolissamme äh, Nutriskoresta ja kaksi kysymystä. Miten olemme johdonmukaisia, jos puhutaan äh, biologisen monimuotoisuuden suojelemisesta ja toisaalta sitten tuomme valtavasti elintarvikkeita maista, jotka eivät noudata Euroopan standardeja. Ja sitten äh, syövän torjuntasuunnitelma. Miten Eurooppa voi tehokkaasti torjua syöpää ja samalla olla avoin elintarvikekaupalle, jotka aiheuttavat syöpää ja muuttavat hormonitoimintaa? Ja lopuksi haluaisin tietää, mihin erityistoimien ajatan ryhtyä, jotta köyhemmät kansalaiset voivat saada hoitoa niin kuin muutkin. Kiitos. Last question from... Kiitos. Ja sitten Evi sitoutumattomista. Kiitos puheenjohtaja, hyvä komission jäsen. Jos komissio todellakin haluaa muuttaa sitä tapaa, miten me tuotamme ja käytämme elintarvikkeita, että strategian täytyy olla kunnianhimoinen ja rohkea. Kun ajatellaan nyt kasvatusta, niin minun ei varmasti tarvitse muistuttaa kaikista siitä, miten tämä vaikuttaa biodiversiteettiin, ilmanlaatuun ja niin poispäin, ja näihin uhkiin, jotka liittyvät teidän salkkuunne, eli äh, mikrobien vastustuskyky ja totta kai myöskin eläinten kärsimys Euroopassa ja muualla, mistä sitten lihaa tuodankin. No kansalaiset ovat äh, selkeästi tässä aloitteessa äh, ilmoittaneet kantansa, jossa yli 1,6 miljoonaa ihmistä halusi lopettaa häkkikasvatuksen. EFSA hiljattain äh, esitti lausuntoja liittyen eläinten hyvinvointiin ja tässä puhuttiin äh, vaikutuksista. Hyvinvointi organisissa järjestelmissä on melko hyvä, kun ajatellaan perinteisiä muita järjestelmiä. Alueiden komitea on esittänyt tästä lausunnon, jossa vaadittiin häkeistä luopumista. Pellolta pöytään strategia on ainutkertainen mahdollisuus vaikuttaa tähän lainsäädäntöön niin, että voidaan todellakin eläinten kasvatuksessa häkit kieltää kokonaan. Kiitos. Uh, Kiitoksia. Minun täytyy nyt lähteä ja ensimmäinen varapuheenjohtaja Basanek Hauk tulee vetämään kokousta. Eli Haluaisin vielä kiittää teitä ja teillä on noin 10 minuuttia aikaa vastata näihin viimeisiin kysymyksiin. Thank you very much. Um... Paljon kiitoksia. Lukuisia kysymyksiä tuli nyt vastaukset, ei välttämättä samassa järjestyksessä. Kyllähän minä maanviljelijöitä kuuntelen niin kuin pitääkin. Meidän tulee tukea heitä näinä muutoksen aikoina. Meidän täytyy auttaa heitä etsittäessä vaihtoehtoja. Tämä on tärkeä seikka. Yhteistyötä tarvitaan ja kyllä näin tehdään. Yritämme valistaa heitä, jotta he tietävät, mitä vaihtoehtoja on tarjolla, jotta kestävään maanviljelyyn päästään ja että rahoitustakin käytetään, jotta hekin osallistuvat tähän hankkeeseen kanssamme. On tietenkin selvää, että pellolta pöytään strategiaan liittyen on olemassa riskiin ja torjunta-aineisiin liittyviä raja-arvoja. Monta kertaa tätä on kyselty ja aina olen näin sanonut. Mitä tulee elintarvikejätteisiin ja hävikkiin, puhuttiin ruokavaliosta, terveellisestä ruokavaliosta. Mielestäni on tärkeää pitää mielessä, että me paneudumme elintarvikehävikkiin. Näinä aikoina kaikilla ei ole varaa terveelliseen ruokavalioon ja silti ruokaa pistetään hukkaan, joten tämä pitää huomioida strategiassa. Kestävään kulutuksen täytyy paneutua ja myöskin terveelliseen ruokavalioon. Ja tämä liittyy myöskin ennaltaehkäisyyn. Refit-prosessi, siihenkin liittyen kysymys esitettiin. Se esitetään samaan aikaan pöydältä, pellolta pöytään strategian kanssa. Sitten elinten hyvinvointi, tämä on melko laaja kenttä ja tärkeä sellainen. Ja minä kyllä tulen paneutumaan lainsäädäntöön. Se kaipaa uudistusta vuoden loppuun mennessä. Katsotaan, mitä muutoksia kaivataan, jos muutoksen tarvetta on olemassa. Sitten lääkkeiden puute. Tämä on mutkikas kenttä, siihen ei ole olemassa yhtä ainutta syytä. Meidän täytyy katsoa, mitä lääkkeet maksavat, miten lääkkeiden on tarjolla. Hinnoittelu, lääkkeiden korvaus ja niin poispäin, se on kansallinen kompetenssi. Nyt po, täytyy sanoa, että vuosien ajan on odotettu raporttia muun muassa harvinaislääkkeisiin liittyen. Katsotaan, miten tilannetta voidaan parantaa. On tietenkin selvää, että muutoksia voidaan saada aikaiseksi, jopa sellaisia, että jäsenvaltiot voivat tiivistää yhteistyötään varmistaen näin paremman hintatason ja korvattavuuden. Vuoden loppuun mennessä esitämme oman strategiamme. Tähän liittyen todettakoon, että muistokseni tämä linkitettiin koronavirukseen ja henkilösuojaimiin. Me olemme oikeastaan jo toimineet jäsenvaltioiden toivomalla tavalla, eli että näihin suojavarusteisiin liittyen voidaan toteuttaa julkisia hankintoja. Niin, ja sitten häkkikasvatuksesta luopuminen ja sitten vielä tämä Nutriscore-järjestelmä. Tällä hetkellä tämä on vapaaehtoinen järjestelmä, mutta meidän pitäisi lähteä harmonisoinnin tielle – ja tähän liittyen ehdotus on tulossa. Ja mitä tulee sitten häkkikasvatuksesta luopumiseen, mielestäni syyskuussa on ehdotus tarjolla ja sitten komissio voi tähän vastata. En tiedä vielä mitä siihen toteamme, mutta kyllä me siihen paneudumme ihan varmasti. Ja sitten viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä, puhuit puhuitte 450 miljoon, mi, tuhannesta murhatapauksesta ja syövästä. En tiedä, miten nämä linkitettiin yhteen. Te olette onkologi, syöpäsairauksen tutkija ja lääkäri. En minä koskaan halua lietsoa pelkoa. Meidän täytyy taistella syöpää vastaan ja yhdessä. Tärkeintä on se, että panostamme ennaltaehkäisyyn ja varmistamme, että puutumme näihin kaikkiin mainittuihin kysymyksiin, sillä ennaltaehkäisyhän ei voi keskittyä vain ainoastaan yhteen terveysalaan, vaan se pitää olla kaiken kattava lähestymistapa, eli horisontaalisuutta peräänkuuluttaisiin. Ja silloin kun puhutaan pelolta pöytään strategiasta, niin ennaltaehkäisy liittyy siihenkin ja syöpätorjuntastrategiaan, koska kyse on terveellisistä ja turvallisista elintarvikkeista. Ja sitten lääkeulottuvuuskin tässä tulee huomioiduksi. Olen samaa mieltä kanssanne. Ehkä en ymmärtänyt teitä oikein, mutta en haluaisi lähteä lietsomaan mitään pelkot pelkoa, kun syövästä puhutaan. Meidän täytyy avoimessa hengessä keskustella aiheesta, suhtautua siihen positiivisesti, eli että muutoksia voidaan saada aikaiseksi. Ja näillä sanoilla haluaisin vielä kerran kiittää teitä tästä keskustelumahdollisuudesta. Thank you very much, Commissioner. Uh, I... Kiitos komission jäsen. Eli te voitte kahden välisesti ratkaista nämä kielelliset ongelmat. Kiitoksia selkeistä vastauksista. Te vastasitte lähestulkoon kaikkiin kysymyksiin. Arvostamme sitä kovasti. Eli koko parlamentti, ainakin tämä valiokunta, innokkaasti odottelee pelolta pöytään ehdotusta ja muita komission ehdotuksia. Eli eh, komis, Komission jäsen pyysi, että jatkamme painostusta ja varmaan olemme siihen valmiita. Eli 12.30 tässä salissa terveysasioiden työryhmä jatkaa työtä ja siellä käsitellään syöpää. Sehän on jo tärkeä aihe. Ja sitten 14.30 alkaa sitten kokous ja äänestys. Eli ottakaa äänestyskortit mukaan ja nähdään sitten puoli kolmelta, jos ette jää tänne terveysasioiden työryhmään. Kiitos.